voimme varmaan aloittaa. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi valiokuntakokoukseemme. Menen ensin eh, pöytäkirjan hyväksymiseen. Pöytäkirja voidaan hyväksyä, jos kukaan ei sitä vastusta. Sitten tämä väliaikaisen pöytäkirjan hyväksyminen. Seuraavaksi pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 21.22. joulukuuta. Jos ei vastustusta ilmene, niin tämäkin pöytäkirja voidaan hyväksyä. Sitten menemme kohtaan äh, kolme. Äh, Lucy Anderson, satamapalvelut. Kiitos työjärjestyshuomautusäänestyksistä tänään, erityisesti artikla 73 huomioon ottaen, kun neuvotteluihin lähtemistä tehdään heti päätös. Ja nyt kun otetaan huomioon lainsäädännön pitkä taustatyö ja aiemmankin lainsäädännön pitkä taustahistoria, niin tätä pitäisi harkita paljon tarkemmin. Erityisesti kun ajatellaan kansallisten osuuksien tasapainoa tiimissä, koska neuvottelutiimi tiimi voi kuulua muitakin kuin esittelijöitä. Jos tämä päätös tehdään, niin ihanteellisesti pitäisi ensin mennä täysistuntoon, mutta ainakin pitäisi viivästyttää tämän valikunnan seuraavaan kokoukseen. Että olen kyllä todella sitä mieltä, että tästä ei pitäisi tänään äänestää. Tietysti mietinnöstä voidaan äänestää, mutta mielestäni tämä toinen asia pitäisi jättää tuleviin kokouksiin. Kiitos. Kiitoksia. Otamme tämän eh, huomioon, mutta tänään on äänestys ja nyt äänestämme ja katsotaan sitten, mitä tehdään. Hyvä. Tehdään ensin tarkistusäänestys. Jokainen saa nyt äänestää kuten haluaa. Mikrofoni. Teidän mikrofoni ei toimi. Saanko puhua? Bitte. Point of order. Työjärjestyspuheenvuoro. Okei. Okay. Maybe. Yeah, I look because koska kyseessä on poliittisesti arkaluontoinen asia ja komissio on yrittänyt pidättää tätä parlamentin käsistä viimeiset 11 vuotta ja tähän liittyy erittäin paljon tuntemuksia, niin haluaisin, että me varmistamme, että esittelijällä on erittäin vahva mandaatti ennen kuin siirrytään minkä näköisiin neuvotteluihin. Tämä myös neuvostoa kohtaan. Siksi olisikin tärkeää, että asiasta äänestetään ennen, täysistunnossa ennen kuin tässä asiassa siirrytään eteenpäin. Olisi hyvä, jos esittelijä voisi vastata. No sitten minä annan puheenvuoron esittelijälle. Esittelijä ei halua mitään sanoa. Hän sanoi, että tämä on valiokunnan päätettävissä, hänelle sopii se, mistä me päätämme. No sitten äänestetään. Koeäänestys oli ok. Ja nyt menemme tarkistuksiin 99-103 puolesta. Vastaan hylätty. Haluaisit tarkistaa? Hyvä on. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta ja 30 vastaan. Hylätty. Sitten tarkistukset 105 ja 106. Ensin 105 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Missä Paul on ja Hanna? Siellä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta, 18 vastaan hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 38 puolesta 7 vastaan. Ei tyhjiä. Sitten kompromissi kolme, sanoo puheenjohtaja. Puheenjohtaja korjaa. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 356. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 24 vastaan hylätty. Tarkistus 369 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 371 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 370 ja 72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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 703 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 704 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 705 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 706 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sata seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. seitsemän, Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 18 puolesta 26 vastaan hyl- yksi tyhjä hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan tämä. 111 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EVPllä on yksi liikaa. No sehän olisi ihmeellistä, jos ei olisi. Niin minähän voi vain todeta tämän. Hmm, kyllä on vieläkin yksi liikaa. Nyt hän lähti. Hyvä, nyt on luvut kunnossa. 21 puolesta 23 vastaan hylätty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 24 vastaan hylätty. 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 114 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114 tarkistetaan, äänestys alkaa. EPPllä on taas yksi liikaa, siksi pitäisikin tarkistaa. Nyt on luvut kunnossa. Äänestys päättyi 25 puolesta 20 vastaan. Tarkistus 115. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hyvä on. 115 tarkistetaan. Taas on yksi liikaa. EPP, eihän tämä nyt näin käy. Vielä yksi. No niin, nyt on taas kaikki kunnossa. 22 puolesta 22 vastaan, hylätty. Hyvä, kun tarkistettiin. Kompromissi 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 21. Pyydän anteeksi. Tarkistus 143. 143. Puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. 143. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 24 vastaan hylätty. Kompromissi 21. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 179 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan. 179 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 23 vastaan hylätty. 17. puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 22 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää Tämä tarkistetaan. 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 24 vastaan hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 190 äänestys alkaa.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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 219 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan 219. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta 26 vastaan hylätty. 218 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 218. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 19 vastaan. Hyväksytty. 231 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ensin mietintöluonnos näin muutettuna. Äänestys päättyy. 29 puolesta 13 vastaan, kolme tyhjää. Sitten äänestämme lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta 14 vastaan 3 tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten mandaatti neuvotteluille. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 24 puolesta 14 vastaan 7 tyhjää. Tämäkin on hyväksytty ja kiitän esittelijää. In, in your, in your channels Klein Moment, ich bitte noch mal um... Pikku hetki vielä. Pikku hetki. Pyytäisin huomiotanne, koska äänestyslistassa lukee, että tarvitsemme määräenemmistön. Ja määräenemmistö on 25 ääntä ja meillä oli lopulta 24 ääntä. Siksipä tätä mandaattia ei ole hyväksytty. Nyt meidän täytyy pitää pieni tauko, koska ministerit tulevat vasta vähän myöhemmin. yeah.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

I think we can start. So, nachdem wir eine Viertel... No niin, tämän varttitunnin tauon jälkeen voimme jatkaa esityslistalla. Ja olen erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi kaksi ministeriä tänne valiokuntaan, herra François Bausch joka on kestävän kehityksen infrastruktuuriministeri Luxemburgista, ja Rova Melanie Schulz van Hagen, joka on infrastruktuuri- ja ympäristöministeri Alankomaista. Ja hienoa, että olette täällä. Tämä on varmaan ensimmäinen kerta, että meillä on kaksi ministeriä samaan aikaan paikalla. Sydämesti tervetuloa tänne valiokuntaamme. Meillä on nyt siis ilo ensimmäistä kertaa kuulla samaan aikaan vanhaa ja uutta puheenjohtajavaltiota Herra Baus kertoo äh, Luxemburgin puheenjohtajuuskauden tuloksista ja Rova Schulz van Hagen kertoo Alankomaiden puheenjohtajuuskauden suunnitelmista. Kummatkin ministerit pitävät pienen alustuksen ja sen jälkeen käymme keskustelua ja kummallakin äh, ministerillä on sitten vielä puheenvuoro. Olkaa hyvä, herra Baus. Merci beaucoup, äh, Mike. Kiitos paljon näistä johdonnan sanoista, Mihail, ja minä haluaisinkin nyt kiittää tästä uutuudesta, että väistyvä puheenjohtaja, valtion edustaja pitää tämän tilaisuuden yhdessä juuri aloittaneen puheenjohtaja valtion edustajan kanssa. Tämä on mielestäni hyvä aloite. Tämä osoittaa, että yhteistyö väistyvän ja juuri aloittaneen puheenjohtaja valtion välillä on ollut hyvä Minulla on ollut hyvät yhteydet, tiiviit yhteydet Melaniin koko puheenjohtajakautemme ajan ja me olemme pyrkineet siihen, että me Luxemburgissa seuraamme edelleen näiden asioiden etenemistä Alankomaiden puheenjohtajakaudella, koska olemme saaneet aikaan myös muutamia onnistumisia. Olin täällä viime vuonna esittelemässä meidän puheenjohtajakautta. Meidän tavoitteena ei ollut suinkaan se, että me työskentelemme satojen asioiden kanssa, vaan me halusimme työstää eteenpäin tärkeitä asioita. Emme välttämättä sellaisia, joiden kanssa saisimme välttämättä tuloksia, mutta joiden suhteen oli hyvät mahdollisuudet saada aikaiseksi tuloksia. Meidän mielestämme oli parempaa puhua syvällisesti ja käsitellä syvällisesti tietoja asioita sen suhteen, sen sijaan, että olisimme saapuneet tänne tänään tyhjin käsin. Ja lainsäädännön suhteen keskitymme ennen kaikkea kahteen arkaluonteiseen neljännen rautatiepaketin ehdotukseen. Minä olin täällä valiokunnan edessä viime lokakuun neuvoston kokouksen jälkeen, anteeksi, olin siis täällä kertomassa lokakuun neuvoston kokouksen Annista tuoreeltaan, joten en palaa siihen. Haluaisin kuitenkin vielä kerran sanoa, että olen tyytyväinen, että neuvostossa saatiin aikaiseksi kompromissi, ja kerron, että aloitamme välittömästi kolminkantaneuvottelut silloin ja meillä on järjestettykin jo kolme kolminkantaneuvottelua. Nämä järjestettiin yhdessä Alankomaiden puheenjohtajakauden edustajan kanssa. Ja Nämä kolmikantaneuvottelut aloitettiin siis kuten sanoin meidän puheenjohtajakaudella yhteistyössä tulevan puheenjohtajavaltion kanssa siten, että kuluvan vuoden maalis-huhtikuussa saataisiin asian käsittely loppuun. Minä haluan kiittää oman tiimini sihteeristön oikeudellisen yksikön työntekijöitä erittäin hyvin tehdystä työstä. Ilman tätä hyvin tehtyä työtä me emme olisi päässeet näin pitkälle. Tämä neljäs rautatiepaketti oli sellainen haastava asia, jonka suhteen tämä puheenjohtajavaltioiden yhteistyö nousi arvoon arvaamattomaan. Me valmistelimme tätä asiaa yhdessä ja me tutkimme eri vaihtoehtoja. Me tutkimme myös parlamentin kanssa erilaisia kompromisseja ja tämän asian me olemme nyt yhdessä kokeneet ja nyt seuraavissa kolmikantaneuvottelukokouksissa me tulemme käsittelemään näitä tekstiehdotuksia. Minä en siis toista tätä kompromissia, joka saatiin aikaan lokakuussa haluaisin muistuttaa siitä, että asiasta päästiin yksimielisyyteen neuvostossa. Tästä taisteltiin vielä lokakuun kahdeksannen neuvostossa. Ja loppujen lopuksi kaikki jäsenvaltiot äänestivät tekstin puolesta – Tämä johtuu siitä, että kaikki olivat melko tyytymättömiä tähän alkuperäiseen ehdotukseen ja kaikki olivat sitä mieltä, kaikki pelkäsivät sitä, että me pelkäsimme, että muutokset saattavat muuttaa joidenkin jäsenvaltioiden kantaa, kantoja ja minun täytyy kyllä sanoa, että olemme varsin tyytyväisiä sen suhteen, miten me saimme tämän asian käsiteltyä siten, että tämä saatetaan loppuun tulevina kuukausina. Neuvottelujen aikana kävi ilmi, että kolmikantaneuvottelut parlamentin kanssa ovat varsin rakentavia ja me pystymme käsittelemään näitä periaatekysymyksiä oikeinkin perinpohjaisesti. Meidän on todellakin puhallettava yhteen hiileen, ja tämä on ilahduttanut minua melkoisesti. Neuvosto on sellainen taho, että sen päätöksissä on enemmän realismia, sillä neuvostossa on vähemmän liikkumavaraa ja Euroopan parlamentti saa kenties enemmän eurooppalaista näkökulmaa otettua mukaan joka on hyvä asia. Olen sitä mieltä, että nämä kannat yhdessä muodostavat hyvän lopullisen tekstin sisävesiliikenteen suhteen. Mm, puheenjohtajavaltio aloitti neuvottelut liittyen sisävesiliikenteen eh, teknisiin erityispiirteisiin liittyvät neuvottelut. Tästä ei vielä päästy yhteisymmärrykseen, mutta olen kuitenkin varma, että Alankomaiden kollega ja kollegat tässä onnistuvat ilmailuun liittyen. Kuten jo viime vuoden heinäkuussa ilmoitettiin, ilmailun suhteen ne syyt, jotka ovat saaneet tilanteen takalukkoon, niin ne eivät ole muuttuneet. Poliittinen tilanne on mikä on, te tunnette sen. Minä epäilen, että tilanne ei tule muuttumaan kovinkaan pian. Minä ilmoitin jo heinäkuussa, että lainsäätäjien tulee nyt kantaa kortensa kekoon. Ja meidän tulee kiinnittää huomiota muun muassa matkustajan oikeuksiin. Me olemme käsitelleet asiaa Koreperissä ja tuoneet komissiolle esille tarpeen tarkistaa olemassa olevia asetuksia, mutta valitettavasti tämä asia ei ole nyt kähtänyt eteenpäin. Olen kuitenkin tyytyväinen, että komissio on esitellyt liikenneneuvostossa oman strategiansa viime joulukuussa. Minä toivon, että tämä aloittaa tämän keskustelun uudestaan ja toivon todellakin, että Alankomaiden kollegat saavat joitain asioita käsiteltyä tulvina kuukausina. Omasta aloitteestani otin muutamia asioita käsittelyyn. Nämä olivat ohjaavia aloitteita. Minä nostin esiin kaksi asiaa neuvostossa. Tässä Taustaajatuksena oli se, että jäsenvaltiot voisivat tuoda kantansa julki komissiolle. Tämä on tärkeää. Me tiedämme, että komissio työstää näitä asioita, ja me halusimme tämän avulla vaikuttaa komission työhön siten, että nämä asiat nousevat esille neuvostossa. Eurooppalaisen liikennepolitiikan suuret linjat, jotka perustuvat valkoisen kirjan vuodelta 2011, niin me Yhdymme siihen, mitä Van der Kamp tekemässä mietinnössään. Me otimme esille näitä tieliikenteen sosiaalisia ulottuvuuksia. Me halusimme käsitellä aihetta ja samaan aikaan käsitellä näitä komission tekemiä aloitteita tieliikenteen suhteen. Olen sitä mieltä, että meidän keskustelut olivat avoimia ja komissio aisti selkeästi, mitkä suuntaukset ovat valloillaan jäsenvaltioissa. Tieturvallisuus ei suinkaan unohtunut, se on tärkeä yhteinen tavoite meille. Minä kävin inspiroivia ja rehellisiä keskusteluja kollegojen kanssa parhaista käytännöistä ja me puhuimme myös eurooppalaisesta ajokorttipisteytysjärjestelmästä. Tämä pistejärjestelmä on käytössä ainoastaan joissain valtioissa. Ja tämän pistejärjestelmän käyttöönoton tavoitteena on se, että vältettäisiin näitä vakavia liikenneonnettomuuksia. Kansalaisjärjestöt ovat peräänkuluttaneet tätä vahvasti. Lisäksi me järjestimme epävirallisen neuvoston kokouksen, ja se oli ensimmäinen epävirallinen, joskin epävirallinen kokous, jossa käsitellään näitä vähemmän saastuttavia liikennemuotoja – ja Luxemburgissa järjestetyssä kokouksessa käsittelemme pyöräilyä. Tämä oli suur menestys ministeritasolla. Osanotto oli runsasta ja olen tyytyväinen, että myös tämän valikunnan puheenjohtaja oli läsnä. Hän toi esille oman tukensa tälle liikennemuodolle. Ministerit keskustelivat pyöräilyn tehokkuudesta liikennemuotona, sen ekologisesta ja taloudesta, yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Ja tämän kokouksen seurauksena liikenneministerit tekivät yhteisen julkilausuman liittyvän pyöräilyyn liikennemuotona. Tämä vahvistettiin virallisessa neuvostossa, neuvoston kokouksessa. Nyt komission on otettava vakavasti se, mitä tässä julkilausumassa on sanottu ja käärittävä omat hihansa. Minä halusin korostaa pyöräilyn roolia omasta aloitteestani. Tässä pähkinänkuoressa, mitä Luxemburgin puheenjohtajan kaudella on tehty liikennäisyyden suhteen, nyt olen avoin keskustelulle. Minä haluan kiittää parlamenttia vielä kerran hyvästä yhteistyöstä. Kiitos siitä panoksesta, jonka olette tähän työhön tuonut meidän puheenjohtajakaudella. Danke sehr. Danke auch. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia myös tästä esityksestä eh, ja loppuraportista. Ja nyt annan puheenvuoron Alankomaiden ministerille. Team members of... Puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. On kunnia puhua valiokunnalle liikenneneuvoston puheenjohtajana ja odotan tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana. Enkä epäile, etteikö yhteistyö olisi avain menestykseen. Jotkut teistä olen tavannut aiemmissa kokouksissa ja toivottavasti muut TRAN jäsenet tapaan myös nyt sitten puolen vuoden aikana. Joulukuun liikenneneuvostossa käytin tällaista tandemipolkupyörän kuvaa kuvatakseni työsuhdetta François Barsin kanssa. Luxemburg on siinä edessä, ohjaa pyörää, pitää meidät suunnassa ja sitten Alankomaat polkee siinä mukana takapenkillä, lämmittelee. Tämän kumppanuuden tulokset nähdään tänään. Tämä on tällainen skuuppi nyt myöskin puheenjohtajalle esiintyä täällä Euroopan parlamentissa yhdessä edellisen puheenjohtajan kanssa. François on osoittautunut taidokkaaksi pyöräilijäksi. Ja nyt on minun vuoroni sitten tarttua pyörän sarviin. Ja Tri ja kumppanit Slovakia Malta ovat myöskin alkaneet polkea mukana. Eli Haastavaa on saada aika yhtä hyviä tuloksia kuin Luxemburgin, mutta yritämme parhaamme. Jos tarpeen, niin olen valmis vaihtamaan myös suuremman vaihteen silmää, jos sitä vaaditaan tulosten saavuttamiseksi. Ennen kuin tartun moniin erityiskysymyksiin, niin esittelisin yleisnäkemykseni puheenjohtajakaudesta. Ensinnäkin tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä Euroopassa, jotta käsin kosketeltavia tuloksia saavutetaan. Pitäisi keskittää ponnistukset olennaisiin asioihin, joissa todellakin voidaan saada aikaan tuloksia. Muut kysymykset ja haasteet ovat parempi käsitellä kansallisella tai paikallisella tasolla. Toiseksi uskon innovaatioiden voimaa vahvasti kahdessa mielessä innovaatiotyön työpaikkojen ja kasvun moottorina ja sitten, että saadaan kilpailukykylle annettua puhtia ja sitten innovaatiotapana, tapana, jolla sitten hoidamme asioita lainsäätäjinä ja sääntelinä. Siellä missä sääntöjä tarvitaan, jos niitä tarvitaan, niiden pitäisi olla fiksuja, tehokkaita ja vaikuttavia. Eh, mutta Euroopan lisäarvo riippuu myös siitä, että saadaan uusia mahdollisuuksia startup-yrityksille, että voidaan tukea luovuutta, oppia tekemällä ja tukea parhaita käytäntöjä. Kolmanneksi sitten toimielinten välisellä tasolla täytyy investoida hyviin työsuhteisiin neuvoston komissio ja parlamentin välillä. Eurooppalaisesta yhteistyöstä kaikki tiedämme, että ajat ovat haastavat Euroopalle. Tarvitsee vain mainita pakolaiskriisi, terroristiuhkat ja sitten tietysti myös talouskriisin seuraukset ja paine kansainvälisillä rajoilla, rajavalvonta, joka myös vaikuttaa liikennealaan. Enemmän kuin koskaan EU pitäisi nyt osoittaa, että kyse on muustakin kuin sääntelystä, jotta voidaan saada julkista ja yleisön tukea. Täytyy tehdä yhdessä työtä. Kyse ei ole pelkästään paremman säädöskäytännön yhteistyö, vaan täytyy saada aikaan myös hyvää toimeenpanoa. Ajatellaan vaikka digitaalisen toimintaohjelman toimeenpanoa, joka tarvitsee enemmän huomiota. Innovaatiot mainitsinkin, täytyy tarttua uusiin tilaisuuksiin, että voimme antaa puhtia Euroopan kilpailukyvylle. Nyt olemme uuden teollisen ajan kynnyksellä. Tämä oli myös teemana maailman talousfoorumin kokouksessa Davosissa viime viikolla. Ja myöskin logistiikan ja liikenteen alalla olen vakuuttunut, että seuraavan 20 vuoden aikana näemme yhä enemmän muutoksia kuin aiemmin voimme parantaa liikkuvuutta tukemalla ja älykkäitä logistiikka- ja liikenneratkaisuja. Älykäs liikkuvuus johtaa siihen, että käytämme vähemmän polttoainetta ja onnettomuuksia on vähemmän ja kapasiteettia käytetään paremmin. Sen vuoksi haluan asettaa etusijalle vihreään ja älykkään liikkuvuuden, älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämistä niin, että keskitytään erityisesti automatisoituun ajamiseen. Huhtikuussa pidämme epävirallisen neuvoston kokouksen, johon astuvat liikenne- ja ympäristöministerit Amsterdamissa yhdessä kollega Dijksman kanssa. Kutsumme kollegat, siis ne, jotka vastaavat ympäristö- ja liikenneasioista, kokoonnumme yhteen ja tutkimme tulevia skenaarioita kestävästä liikkuvuudesta. Tietysti toivotan tervetulleeksi myös parlamentin valtuuskunnan myöskin antamaan panoksensa tähän tärkeään keskusteluun. Toivon, että näemme kaikki teidät siellä. Sitten hyvät suhteet. On tärkeää pitää yllä hyviä yhteitä puheenjohtajana. Pyrin olemaan reilu, avoin ja tehokas. Tavoitteena on varmistaa, että EU toimii saumattomasti huolimatta näistä kaikista monimutkaisista asioista, joita kohtaan me haluamme myös asettaa selkeät prioriteetit. Haluamme keskustella tärkeistä asioista, kuten Euroopan ilmailualan kilpailukyky, se oli myös ilmailun huippukokouksen aiheena Schifflin lentokentällä viime viikolla, jossa oli mukana ministeriöitä, kansalaisjärjestöjä, tai anteeksi, ilmailu, äh, ilmailuyhtiöiden johtajia, ministereitä ja sitten meppejä. Sitten tentipäivät kesäkuussa Rotterdamissa siellä keskustelemme liikenteen hiiliriippuuden vähentämisestä ja infrastruktuurin rahoittamisesta molemmissa tapahtumissa. On ollut taustalla tiivistä yhteistyötä komission kanssa hyvien suhteiden ylläpito tarkoittaa myös sitä, että investoidaan avoimeen vuoropuheluun Euroopan parlamentin kanssa tulevina kuukausina. Toivon, että voimme saavuttaa positiivisia tuloksia tiivissä yhteistyössä teidän kanssanne. Tänään haluaisin käsitellä seuraavia asiakokonaisuuksia. Ensimmäisenä ilmailu. Komission ilmailustrategia oli keskustelujen keskiössä ilmailun huippukokouksessa ja mielestäni se oli suuri menestys. Michael Wim, ja Deirdre Matais oli ilo työskennellä kanssanne siellä. Ei jäänyt epäilystä siitä, että Euroopan ilmailulla on erityisen tärkeä kansantalouksien, työpaikkojen ja yhteyksien kannalta sekä globaalisti että alueellisesti sekä myös eh, elinkeinoelämän ja matkailun kannalta. Ja tässä täytyy antaakin nyt puhtia Euroopan ilmailualan kilpailukyvylle ja se on prioriteettimme. Myöskin yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa tarvitaan konkreettisia tuloksia, niin että keskitytään parempaan toimeenpanoon. Puheenjohtaja on myöskin pannut merkille laajan tuen sille, että ilmailun turvallisuutta saadaan edistettyä sekä EASan osalta että lennokkien osalta. Joitakin preferenssejä ilmaistiin erityisesti mandaattien osalta Turkki, Persialainen maat ja ASEAN. Pitäisi kuitenkin huolellisesti tar- tarkastella kaikki tutkia mandaatteja ja niihin liitettyjä ehtoja. Muita tärkeitä liikenneasioita. Toivottavasti niissä neuvosto ja parlamentti pystyvät löytämään yhteistä pohjaa tulevina kuukausina. Mainitsin niistä seuraavat. Rautatiet. Ensinnäkin tavoitteena on päästä sopimukseen kolmesta ehdotuksesta, jotka ovat rautatiepaketin pilareita. Jos mahdollista, niin ennen pääsiäistä täytyy tarttua tähän otodelliseen hetkeen ja olen vakuuttunut, että hyvä edistystä saadaan aikaan. Kuitenkin on asioita, joista ei voida joustaa. Kuten François juuri sanoi, neuvoston yleisnäkemys on tulosta tiukoista neuvotteluista. Siinä oli tasapainottelua kovasti, että jäsenvaltiot saatiin mukaan ja täytyy olla nyt ihan rehellinen teidän kanssa, ne mielestäni paljon tikkumavaraa ei ole Sisävesiliikenteestä täytyy sanoa, siellä on teknisiä vaatimuksia sisävesialukselle. alukselle ne ovat myös tärkeällä siellä. Siinä Paus teki erinomaista työtä ja vetävän parlamenttiin, että se tekee yhteistyötä pragmaattisen ratkaisun puolesta, jonka myötä direktiivi voitaisiin hyväksyä. On erityisen tärkeää varmistaa, että meillä on lähennetty tekninen regiimi kautta Euroopan. Jos tuetaan parempaa käyttöä Euroopan liikenteille ja sisävereiteille, niin se on minulle hyvin tärkeä prioriteetti. Satamista toivottavasti voisin sanoa, että Mandaatista oli hyvät neuvottelut tänään, mutta olin kovin pahoillani, kun kuulen, että valiokuntanne ei äänestänyt myönteisesti iltapäivällä tästä asiasta. Tämä varmaankin tarkoittaa, että vakavia neuvotteluja parlamentin ja neuvoston kesken ei voida vielä aloittaa, mutta toivon, että mandaatti saadaan aikaan hyvin pian. Olen valmis sitten neuvottelemaan kanssanne. Olen kovin tietoinen siitä, että Tänään en ole käsitellyt kaikkia asioita valiokuntanne äh, äh, kiireellisessä toimintaohjelmassa. Haluan esittää prioriteetit selkeästi, mutta kysymyksenne varmasti voivat laajentaa keskustelupohjaa tänään. Sitten ehkä tehdäkseni johtopäätöksen muutaman sanan matkailusta, vaikka se ei ole asiakokonaisuus, josta minä sen vastaan kollega ministeri Kemp joka on äh, iltapäivällä IMCO-valikunnan vieraana vastaa tästä asiasta, mutta muutaman äh, asian kertoisin teille, jos sopii, koska se on myöskin neuvostomme ja äh, teidän valiokuntanne asioita. Digitaalisilla verkkoliiketoimintapalveluilla on tärkeä osa, jos halutaan palvelujen tasoa parantaa mukaan lukien kompetenssit, rahoituksen saatavuus ja tehokas vaikuttavat sisämarkkinat ovat olennaisia ehtoja innovaatioille ja yrittäjyydelle matkailualalla. Eli jos siis tämä tulee olemaan meille tärkeä asia. Niin, aloitin tästä tandemipyörä kuvasta mutta kun edustan neuvostoa täällä tänään, niin ehkä tässä on mieluumminkin tällaisen kolmipyörän ajamisesta tunne sen, että tässä kuvassa tämä otettiin epävirallisessa liikenneneuvostossa, jossa François oli isäntänä. Mehän pääsemme eteenpäin uussa lopulta vasta silloin, jos neuvostoparlamentti ja komissio tekevät yhteistyötä ja uskoakseni minun tehtäväni neuvoston puheenjohtajana on edustaa jäsenvaltioiden intressiä parhaan kykyni mukaan ja tehdä yhteistyötä teidän kanssanne sitä kohti, että saadaan aikaan kestävää tulevaisuutta, johon liittyy rauhaa ja kukoistusta ja äh, työtä ja äh, talouskasvua ja tukea Euroopalle. Kiitoksia. Und nun kommen wir. Kiitoksia meidänkin puolestamme ja nyt menemme koordinaattoroihin. Ensin Wim van de Kamp. Eh, meneer de voorzitter, eh, dank u zeer. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää ministereitä toivottaa heidät sydämesi tervetulleeksi. Aloitan herra Bauschista ja menen sitten myöhemmin Rova Scholzin, koska nämä aiheethan kyllä liittyvät toisiinsa, mutta tällä tavoin minä nyt kysymykseni järjestin. Mielestäni on oikein hyvä, herra puheenjohtaja, että meillä on täällä kummatkin ministerit paikalla, koska joskus me vähän epäilemme neuvoston kohdalla, että ovatko siirtymät ihan saumattomia, mutta tässä eh, tapauksessa näillä eh, kahdella on se etu, että he tuntevat toisensa oikein hyvin Benelux-yhteistyön kautta. tätä tämä toimii yhtä hyvin Maltan ja Slovakian välillä. Tämä suuri eurooppalainen kokeilu eh, Kiitoksia, herra Paus, ei vain teidän työstämme, vaan myöskin näistä tuloksista. Äh, kyllä. Äh, en nyt vain siksi että Maisner istuu tuossa vieressä, mutta useinhan täytyy kiittää myös työntekijöitä äh, sitä, mitä he ovat tehneet. Ja tässä tarkoitan tätä ihan myönteisesti. Tämä oli suuri menestys. hän Mainitsitte rautatiepaketin, Rova Scholt myös mainitsi sen ilmapiiri parlamentissa on hyvä. Emme ole oikein vielä päässeet päätökseen, mutta teemme kyllä parhaamme, jotta saamme sen tehtyä ennen pääsiäistä. Ja te puhuitte tästä 8. lokakuuta päivästä, jonka jälkeen pääsimme eteenpäin. Sitten sisävesiliikenne, siinäkin pääsimme eteenpäin, mutta minun on sanottava, että olen kyllä vähän varautunut, kun on kyse eh, Euroopan politiikasta ja pyöräilystä. Tiedän, että se on teidän suuri harrastuksenne, mutta me Hollannissa ajattelemme vähän toisella tavoin tästä ja myöskin me EPPssä, eh, Alankomaissa olemme sitä mieltä, että tämä on enemmän tällainen toissijaisuusperiaatteen alainen kysymys. Minä olen vakuuttunut siitä, että pyöräily ja kaupunkiliikenne, tästähän meillä on hyviä esimerkkejä Alankomaissa, on asia, jota voimme edistää, mutta sen ei tarvitse tapahtua politiikan kautta, vaan parhaiden käytäntöjen kautta. Kolme asiaa, jotka siirtyvät herra Bausilta Rova Schulzille. Ensinnäkin tämä päästöskandaali. Äh, kummatkin ministerit jättivät tämän sivuun. Äh, COP21 mainittiin, mutta tämä päästöskandaalihan on ongelmallinen juuri kun ajatellaan COP21. Ja toinen asia, josta herra Schulz ja äh, Rova Schulz ja herra Baus puhuivat, on tämä mm, vanha ilmailupaketti kovasti. Toivon todella, että tänä vuonna pääsemme ratkaisuun tässä vanhassa ilmailupaketissa. Tämä epävirallinen ilmailuhuippukokous Amsterdamissa oli suuri menestys ja siitä voidaan varmaan paljon oppia ja monia asioita hyödyntää Euroopan politiikassa. Sitten haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, uuden neuvostopuheenjohtajan. Äh, ja Amsterdamin epävirallisessa huippukokouksessa hän oli hyvin paljon keskustelua myös teollisuuden kanssa. On hyvä, että asetatte etusijalle innovoinnin. Euroopan on saatava voimaa innovoinnista Innovaatio on todella tärkeä aihe ja olen erittäin iloinen siitä, että puhutte myös täytäntöönpanosta, koska kyllähän meillä on valtava määrä eurooppalaista lainsäädäntöä ja valtavasti sitä ei myöskään toteuteta. Ja siksi olisi hyvä, jos täytäntöönpanoa asetettaisiin etusijalle. Sitten nämä automaattisesti itsestään ajavat ajoneuvot, no tämä voi olla tällainen toinen harrastus pyöräilyn rinnalla. Nämä itsestään kulkevat autot ovat kyllä mielenkiintoisia. Ja sitten investoinnit pieniin vesiliikennereitteihin. ja valtaisesti Euroopan määrärahoja pannaan TEN-T-verkkoihin, mutta täällä pitäisi myöskin äh, katsoa, kuinka sijoitetaan pieniin vesiliikennereitteihin, koska niistä muuten syntyy ongelma. Kiitoksia. Kiitoksia Finn van de Kamp ja sitten Ismail Ertu. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa ministeri Paus, arvoisa äh, ministeri Schulz. Kiitoksia, että olette täällä. Haluaisin kiittää myös johtoa siitä, että meillä on täällä nyt kaksi ministeriä rinnakkain. Se on hieno asia. Ministeri Paus, teitä haluaisin kiittää tästä kuudesta kuukaudesta, jota olette työtä tehnyt tässä. Kyllä voi kehua teitä, mitä tulee liikennekysymyksiin. Neljäs rautatiepakettihan oli meitä kaikkia kovin lähellä. Sitten ministeri Paus, teidän henkilökohtainen näkemyksenne neljännen rautatiepaketin neuvotteluista viimeisen viiden ja puolen kuukauden aikana. Ja sitten haluaisin kysyä teiltä, miten arvioisitte tämän teknisen pilarin käsittelyn? Meiltähän nyt sitten kysytään, pitäisikö meidän äänestää tästä täysistunnossa kyllä vai ei. Mielestäni neuvoston pitäisi tässä vielä äh, vähän asiassa välittää. Miten päästäisiin yhteisymmärrykseen kolmikantaneuvotteluissa teidän mielestänne? Toinen kysymys menee ministeri Schulzille. Hyvä ministeri, te nostitte esiin useita tärkeitä kysymyksiä, Kavat puheenjohtajuuskautenne ohjelmassa. Haluaisin nostaa erään asian esiin. Sivulla 14 ohjelmassanne sanotaan, että haluatte tehokkaasti viedä eteenpäin TTIP-neuvotteluja. Te varmasti Tiedätte, miten vaikea tämä keskustelu on erityisesti omassa kotimaassani Saksassa. Voisitko antaa meille henkilökohtaisen arvionne siitä, millaisia seurauksia TTIPillä tulee olemaan erityisesti eurooppalaiseen liikennealaan, siis etuja ja haittoja haluaisin kysellä. Tämä prioriteettilista, jonka näin siinä on paljon asioita, mutta sieltä puuttuu eräs asia tieliikenne, mitä tavoitteita teillä on tieliikenteen alalla. Ja sitten minua kiinnostaisi teidän näkemyksenne Euroopan liikennealan sosiaalisesta ulottuvuudesta, siis työskentelyolosuhteet, palkkaus, sosiaaliset oikeudet työntekijöillä, millainen rooli tällä pitäisi olla. Ja sitten tämä automa- autonominen automaattinen ajaminen. Äh, Olisin, äh, olen tästä hyvin kiinnostunut ja parlamentissa olemme päässeet nyt niin pitkälle, että komissio on valmis asiasta keskustelemaan täysistunnossa äh, piakkoin. Mikä teillä puheenjohtajavaltiona on mielipide tästä aiheesta ja pitäisikö teidän mielestänne komission pikaisesti julkaista tästä esimerkiksi vihreä kirja? Kiitoksia. Kiitoksia Robert Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä molempia ministereitä. Olen sitä mieltä, että tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten tämä puheenjohtajavaltioiden tandem polkeminen oikein onnistuu Luxemburgin jalkamaiden välillä. Minä toivon, että te ette unohda tulevaa puheenjohtajavaltiota Slovakiaa. Teidän pitäisi toimia, jos nyt ei ihan troikkana, niin olisi sitä mieltä, että on hyvä muodostaa jatkumo tähän hyvin hoidettuun työskentelyn. Neljäs rautatiepaketti olen sitä mieltä, että asian kanssa edettiin Luxemburgin puheenjohtajakaudella, joskaan lopputulos ei vielä ole ehkä paras mahdollinen. Uskon kuitenkin, että asia saadaan viimeisteltä onnistuneesti siten, että on tekninen pilari ja poliittinen pilari. Saadaan sovittua näistä punaisesta langasta tässä on muun muassa satamavalvontaan liittyviä asioita, joista ei ole vielä päätetty, siksi mä myönnetty tänään. Mutta katsotaan, miten tämä satama-asia etenee. Täällä mainittiin IT-kehitykset ja työkalut. Minulla on jonkin verran epäilyksiä, mitä tulee tähän maahanmuutokriisiin ja liikenteeseen, niin me tiedämme, että Alankomaat tulee etsimään erilaisia ratkaisuja. On kuitenkin pidettävä mielessä, että meidän on kunnioitettava eri jäsenvaltioiden kantoja. Schengen-järjestelmä on jossain määrin uhattuna. Ja on jo nähtävissä, miten paljon tämä tulee maksamaan liikennealalle. Ruotsin ja Tanskan välinen Jutinraman silta, nämä tarkastukset ja tiesulut tällä sillalla tekevät liikennöinnistä siellä varsin kallista. Me saatamme aiheuttaa liikennealalle merkittäviä tappioita näillä toimilla. Meidän on pohdittava näitä vakavia seurauksia. Ja verkkojen Eurooppa, väline ja talous ja nämä rahoitusvälineet, niin ne on nimenomaan suunnattu rajat ylittäviin hankkeisiin. Mutta jos nyt me poliittisesti vaadimme, että näitä hankkeita viedään eteenpäin, tässä vaiheessa, kun tämä Schengen alueella ollaan rakentamassa rajoja uudelleen, niin me menetämme varoja näissä rajat ylittävissä hankkeissa johtuen siitä, että rajatarkastukset otetaan uudelleen käyttöön. Tästä syystä johtuen haluaisin kuulla puheenjohtajan valtion edustajan näkemyksen sen suhteen, minkälaisia ratkaisuja on odotettavissa. Kiitoksia. Sitten Gesine Kiitoksia puheenjohtaja ja sydämesti tervetuloa kummallekin ministerille. Minusta on hyvä asia, että edeltävä puhuja Robert Siirle puhui tästä vaikeasta tilanteesta, joka meillä äh, tällä hetkellä on yleisesti. Äh, te äh, kummatkin, kummatkin puheenjohtajuuskaudet Luxemburg ja Alankomaat olette mm, puheenjohtajavaltioita hyvin vaikeassa tilanteessa Euroopan unionille. Ja liikennepoliitikkona olen äh, usein sanonut, että on kyllä toivottavaa, jos Eurooppa pitää yhtä. Ja jos nyt pakolaiskysymyksen takia rajoja jälleen ähm, ryhdytään äh, raja-aitoja nostamaan, niin miten me sitten äh, integroidut lipupalvelut pystymme järjestämään? En tiedä, miten tämä äh, onnistuu. Toivoisin nyt, että te Alankomaan puheenjohtajakaudella onnistutte tekemään päätöksiä riippumatta liikenteestä, miten Eurooppa pitäisi yhtä eikä jakautuisi. Tämä on ehkä tärkein prioriteetti. Ja sitten puheenjohtajuuskaudestanne liikennealalla. Tässähän on täällä kyse. Äh, on sanottu, että Luxemburg on tehty nyt paljon rautatiepaketin suhteen. Tämä jatkuu Hollannin puheenjohtajuuskaudella, mutta te olette kyllä seurannut hyvin näitä neuvottelutuloksia ja me tiedämme, että on tärkeää se, kenellä tuo puheenjohtajuuskausi on käsissään ja mitä asiantuntijoita siellä neuvottelee. Teillä tämä toimi hyvin. Sisävesiliikenne ei onnistunut, mutta se ei johtunut Luxemburgista, se lohtui erästä erityisongelmasta, tai emme ole onnistuneet ratkaisemaan, nimittäin ongelma ongelma, joka liittyi Reiniin. Ja ilmailussa monet asiat olivat jumissa. Toivoin Luxemburgin kohdalla, että pieni maa ehkä diplomaattisin keinoin onnistuu saamaan isot valtiot hiukan liikkeelle. Nyt toivon Alankomaiden kohdalla, että kun on kyse yhteisestä Euroopasta ilmatilasta, matkustajien oikeuksista ja muista asioista, jotka ovat pysähtyneet ja niissä päästään eteenpäin, niin että te, hyvä ministeri, onnistutte vakuuttamaan muut siitä, että tässä ei ole kyse suverenisuudesta, vaan siitä, miten ihmisten ja tavaroiden liikkuvuus Euroopan unionissa voidaan varmistaa. Ei pitäisi olla niin, että Mm, tässähän on kyse Gibraltarista. Ei voi olla niin, että joistakin suverenisuusongelmista johtuen kaikki jää jumiin. Ja sitten äh, kun ajatellaan Pariisin äh, kokousta, jossa kaikki allekirjoittivat sen, että haluamme saada parempia äh, ilmastotavoitteita ja vähemmän päästöjä, niin että tällaisen tiedän, että ei se ole pikkujuttu, mutta että tällaisen asian takia ähm, ma- kielletään se mahdollisuus, että käytetään tiettyjä lentoreittejä, joissa päästöt olisivat paljon vähäisempiä, niin kyllä meidän pitäisi tässä päästä eteenpäin. Pyöräily on tärkeää. Teillä oli pyöräilykonferenssi. Ja tietenkin puheenjohtajamme piti siitä. Me tiedämme, kuinka hän pitää pyöräilystä. Kyllä pyöräily sopii hyvin myös Alankomaihin. Se ei ole vain mm, teidän puheenjohtajuuskaudellanne, vaan ihan tulevaisuuden kannalta tärkeää liikennemuoto. Maaseudulla ei varmastikaan äh, voida kuljetuksia ja matkustajakuljetuksia järjestää pyörällä, mutta kaupungissa kyllä ja sähköpyörätkin ovat tässä tärkeällä siellä. Sitten puhuitte innovaatiosta. Innovaatio on tärkeä aihe kaikille valiokunnille ja liikennealalla tässä voi tapahtua paljonkin. Ensinnäkin liikenneturvallisuuden alalla se on meille tärkeä aihe. Monethan sanovat, että tällainen automaatti auto itseohjautuva rekka on paljon turvallisempi kuin jos siellä on kuljettaja. Tämä tulee olemaan murros, mutta myös tämä Connected Cars-aihe on tärkeä ja meidän on katsottava, miten pääsemme eteenpäin äh, teidän äh, kaudellanne, kun ajatellaan mm, kuljetusketjun viimeistä äh, etappia. Mm, se tulee muuttumaan älykkyydenkään liikkuvuuden kautta, ehkä vähemmän päästöjä, ehkä enemmän voi tosi huomioida kuluttajan toiveita. Tässä voidaan tehdä paljon. Muutama asia vielä. TNT-päivät, se on hyvä, että te järjestätte sen. Näin ei ole aina joka kaudella ollut, mutta se on tärkeää, koska tämä eurooppalainen metrokortti, joka meillä on TNT-käytävien kautta, niin se osoittaa, miten haluamme pitää yhtä Euroopassa ja toivon, että näin tulee jatkossakin olemaan. Pols, toivon, että siinä päästään vielä tulokseen. Äh, tänään äänestystulos oli kovin tiukka. Neljäs rautatiepaketti. Ähm, toivottavasti siinä syntyy vielä liikkumavaraa. Äh, Sanoitte, että paljon liikkumavaraa ei ole. Ja lopuksi kollega Ertu puhui TTIPistä. Odotan kovasti teidän vastaustanne, koska kyllä minä kannatan neuvotteluja tästä vapaakauppasopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. Näen siinä paljon mahdollisuuksia, mutta liikenneala on vähän skeptinen, kun ajattelen Jonesin lakia ja niitä äh, haittoja, joita EUlla on verrattuna Yhdysvaltoihin, niin on mielenkiintoista, mitä siinä voidaan saavuttaa. Ja odotan kovasti yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Merja Kyllönen. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Kiitokset meidän vieraille. Pidän erityisen paljon tästä ajattelusta vähän niin kuin junan vaunujen kanssa, että saattaen vaihdatte puheenjohtajakautta. Toivottavasti tämä menee sitten viestinä eteenpäin myös tulevien puheenjohtajuuksien kanssa. Kiitokset Luxemburille hyvästä työstä ja voimia ja onnea Alankomaille sitten jatkon suhteen. Minulla olisi yksi kysymys Luxemburille ja yksi kysymys Alankomaille. Ja ensimmäisenä luxemburgin kysymys millaisen perinnön koette jättävänne neljännessä rautatiepaketissa uudelle puheenjohtajalle? mitä näette erityisenä haasteena kun puhutaan siitä että meillä pitäisi olla pääsiäiseen mennessä valmista? ja alankomaiden kysymys liittyy liikenteen uusiin palveluihin ja ennen kaikkea tähän digitaalisen agendan edistämiseen miten aiotte työstää eteenpäin lainsäädäntöpohjaa liittyen siihen että uudet yritykset uudet toimijat heidän vastuunsa oikeutensa ja velvoitteensa ovat, olisivat tulevaisuudessa samalla tasolla kuin millä olemassa olevien yritysten vastuut velvoitteet ja oikeudet tällä hetkellä ovat. kiitoksia. Danke sehr. Für Karima Deli habe ich mich jetzt auf die Liste gesetzt. Kiitoksia Karima puolesta. Minä olen listalla. Haluaisin äh, kiittää sydämellisesti François Bauchia siitä, mitä hän on saavuttanut ja toivon, ähm, että äh, seuraava puheenjohtajakausi voi liittyä tähän saumottomasti myöskin näihin hyvin tuloksiin ja tavoitteisiin. Täällä on paljon puhuttu tästä pyöräilykartasta ja se, että minä olen puheenjohtajana ähm, innokas pyöräilijä, äh, mutta myös äh, Baus on innokas pyöräilijä, komission jäsen on myös innokas pyöräilijä. Hän tuli ensimmäistä kertaa kertaa vieraillessaan Euroopan parlamenttiin hän tuli parlamenttiin pyörällä. Tämä on kyllä hienoa, että kaikki kolme ovat innokkaita pyöräilijöitä ja sadat ihmiset Luxemburgissa kokouspaikalta menivät ruokailupaikalle pyörällä. Tämä on todella hieno asia ja sain tästä mm, paljon palautetta. Viimeisen. sinun pitäisi kuunnella minua tämä läheisyysperiaate. Se on tietenkin tärkeä ja kaupunki liik liikkuvuudessa kaikki ovat aina sanoneet, että ei, ei, tämä on läheisyysperiaatteen alaista. No ensinnäkin kaupungit voivat, jos ne vain noudattavat Euroopan lakeja, niin tehdä mitä haluavat, mutta ei voi olla niin, että kaupungit sanovat, että haluamme eh, EU-rahaa, mutta teemme päinvastoin kuin mitkä EU-tavoitteet ovat. Jos me haluamme EU-määrärahoja, niin silloin meidän täytyy myös tiettyjä tavoitteita eh, toteuttaa. Eh, ei voi sanoa, että haluan rahat, mutta sitten tämä kuuluu kuuluu läheisyysperiaatteen alaisiin kysymyksiä, siksi en tee niin kuin tavoitteenne sanovat. Eli meidän täytyisi ilmastotavoitteet saavuttaa ja tämä voidaan tehdä tehokkaasti mm, ja nopeasti. Tämä on win-win tilanne ja ministeri sanoi, että yli puolet tavaraliikenteestä saksalaisissa kaupungeissa voitaisiin tällaisin tavarankuljetuspyörin hoitaa. Tätä en olisi häneltä odottanut ja neuvoston ministerit myönsivät tämän. Tämä oli todellinen saavutus. Sitten terästuotannosta puhuit myös. Ei, ei, mutta pyöräteollisuudessa on enemmän työpaikkoja kuin Euroopan terästeollisuudessa, jotta näkisitte nämä kokoluokat. Nämäkin on tärkeää työpaikkoja tulevaisuuden kannalta niin minä tiedän, miten François Baus on tätä vienyt eteenpäin. Meillähän oli nämä rautatie- ja laivaliikennetilastot. Olemme puolitoista vuotta keskustelleet tästä, että emme pääse eteenpäin. Ja tämä on hullu asia, että eurooppalainen instituutio Eurostat on luonut täydellisen pattitilanteen, eikä halua laisinkaan liittyä, jos ERTMS joku yritys haluaa asia selvittää. Tulokset on, mutta Eurostat ei halua tehdä yhteistyötä eurooppalaisen rautatieviraston kanssa. Ja nyt komissionkin täytyisi toimia enemmän. Mehän olemme tottuneet siihen, että neuvosto aina jumittaa, mutta tässä mm, meidän on tehtävä enemmän. Amsterdamissa mainitsin senkin, että tietenkin meillä on suuri vaara Persianlahden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 yritysten kanssa ja myöskin turkkilaisen lentoyhtiöiden kanssa. Eh, niitä tuetaan valtiollisesti, mutta kyllä meillä Euroopassa on samankaltainen tilanne on. Eh, lentoyhtiöt, jotka mielellään ottavat valtion eh, apua, valittavat sitten säännöistä, jotka niitä oikeastaan hyödyntävät. Ja miten toimitte sitten, kun katsotte Persianlahden maita ja sanotte, että varokaa valtion tukia siellä, me tarvitsemme reilua kilpailua, jos meillä ei sitä ole kotimaassakaan. Kyllä meidän täytyy tätä käsitellä miten Alankomaat tulee tätä asiaa käsittelemään. Meillä oli tämä tapaaminen Amsterdamissa, se oli menestys, se oli myös hyvä se, miten keskustelimme, mutta kyllä tähän suuntaan mentävä. Ei voi sanoa, että kyllä kilpailulle, mutta ei täällä kotopuolessa. Sitten viimeinen asia, koska Gesine äh, Maisnerkin tästä puhui. Jos katsotaan rautatie, Mm, verkosto Euroopassa, niin se on tilkkutäkki ja aukot ovat siellä, missä rajat ovat. Vaikka olemme 30 vuotta yrittäneet saada aikaan mm, ähm, yhteisyyttä. No, Alankomaissakin on tällainen tapaus. Siellä oli äh, rautatieyhteys. Se ei ole kovinkaan kallista. Äh, se maksaa paljon vähemmän kuin joku tunneli Alpeilla. Ähm, miksi tätä ei saada aikaiseksi ja miten aiotte kannustaa siihen, että tästä tulisi prioriteetti? Se, että jäsenvaltiot mielellään ottaisivat Euroopan määrärahat kansallisia hankkeita varten, sen tiedämme, mutta tästä saataisiin eurooppalaista lisäarvoa. Rautatiepaketissa ensimmäinen osa saatiin hyvään päätökseen ja toivotan meille kaikille ja myöskin Alankomaan puheenjohtajuuskaudelle menestystä siinä, että tämä saadaan aikaiseksi. Peter Lundgren. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin Toivotan ministerit tänne tervetulleeksi alkuun. Kollegat ovat kyllä puhuneet jo useimmista kysymyksistä jo. Alankomaille minulla olisi kysymys. Alankomaathan on vuosia ollut tunnettuja liikenneosaamisesta. Sehän on suuri sektori, meri, tie ja ilmaliikenne. Te olette enemmän tai vähemmän tällainen liikennekuljetus kansakunta. Kuten Ruotsin niin Alankomailla on ollut tämän pääomalainsäädännön kanssa ongelmia tai huolta, että se on johtanut siihen, että monet paikalliset yritykset menevät nurin, kun on ihan epäreilua kilpailua. Tiedän, että Hollanti on tarkastellut lainsäädäntöään tällä alalla täytyy tehdä jotain. On yritetty tehdä minunkin maassani, mutta ei ole päästy kovin pitkälle. Tässä on siis suurta, suuria puutteita lainsäädännössä. Siis tässä ähm, laillisesti ikään kuin näissä asioissa rikotaan lakia. Voidaan sisään ja sulos maasta ja sitten ajaa sisään äh, takaisin maahan hyvin nopeasti. Tanskassa on sama ongelma Ruotsiin ja takaisin. Kuulin tänään kollegalta, että miten äh, ikäviä nämä, myöskin nämä valvonnat ja tarkastus, tarkastukset rajoilla voivat olla. vaikka ei tämän pitäisi olla niin suuri ongelma, näyttää passinsa 10 sekuntia se kestää. Minä en näitä niin suurena ongelmana kuin usein halutaan väittää, että on. Mutta juuri tässä pääomalainsäädännössä on niin monia suuria ongelmia. Valiokunnassahan tätä on nimitetty sosiaaliseksi polkumyydeksi. Se on suoraa seurausta näistä säännöistä, jotka sallivat sen, että fuskataan. Nyt haluaisin vähän asettaa toiveita tässä alankomaiheen, että se ymmärtäisi tätä, näitä ongelmia. Ja sitten kysyä, että mitä konkreettisesti aiotte tehdä nyt sitten tälle aukolle, joka lainsäädännössä on. Kiitoksia. Danke sehr, das war jetzt die Koordinator. Kiitoksia. Tässä nyt oli koordinaattorien kierros ja siksipä ehdottaisin, että ensin äh, ensimmäiset vastaukset ja sen jälkeen minulla on vielä 11 puheenvuoropyyntöä. Äh, olkaa hyvä, François Bausch. Ich will äh, beginnen mit äh, Kollegin Ertug, der... Äh, niin, aloittaisin tästä kolmesta konkreettisesta kysymyksestä Ertookilta ja Rova Kyllöseltä Kysytte melkein samaa oikeastaan vähän laajemmin. Yritän molempiin kysymyksiin vastata samassa. Henkilökohtainen arvioni ensin siitä, että mitä neljännessä rautatiepaketissa nyt vielä vaikeuksia voi tulla esiin. Ja mikä perintö tässä ikään kuin Alankomaille menee. Se mikä oli tärkeää se, että saataisiin valmiiksi maaliskuussa, huhtikuussa trilogissa parlamentin kanssa, että saataisiin se päätökseen. Tämä työstetty kompromissi Luxemburgin kaudella, niin suurilta osin se on orientoitu parlamentin ensimmäisen käsittelyn pohjalla, eli monia asioita on yritetty ottaa siihen mukaan. Mitä tulee tähän periaatteelliseen filosofiaan, joka vastaa siis parlamentin kantaa, sekin selittää sen, että ilmapiiri oli hyvä trilogeissa. Ja sisällön osalta oli hyviä keskusteluja, että olen optimistinen siitä, että voidaan päästä sinne eteenpäin. Pääasiassa näin vaikeudet siinä, että jos tältä tieltä poiketaan ja sitten siitä huolimatta yritetään parlamentin kautta, siis puhun nyt jäsenvaltiosta, että parlamentin kautta mutta yritetään päästä tästä filosofiasta poiketa. Siis on ymmärretty, että on huono, jos tehdään lainsäädäntötekstiä Euroopalle, joista uskotaan, että ne olisivat samat kaikille 28, ettei olisi mitään alueellisia erityispiirteitä. Että ei oteta huomioon enää alueellisia erityispiirteitä. Ja sitten jos katsotaan asioita ihan pelkästään kansalliselta tasolta, niin se voi johtaa vaikeuksiin. Toivon, että tämä löydetty kompromissi joka myös komission puolelta sitten, sehän oli kovin ilo, iloinen siitä, että Luxemburg tämän kompromissin löysi, että kaikki olisivat sen takana. Ettei nyt yritetä enää kiertoteita asettaa kyseenalaiseksi periaatteellisessa mielessä sitä, mitä lokakuussa saavutettiin. Se olisi kohtalostakasta kyllä koko paketille. No mutta hyvä. Senkin huomaan ottaa, mitä nyt kuulin, niin olen kuitenkin optimistinen, että tämä saadaan hoidettua. Uskon myös, että kun ajatellaan tätä lähestymistapaa, jota olemme nyt tässä hyödyntäneet, ja mikä myöskin lähestymistapa oli parlamentissa pakettiin, niin siitä voidaan kyllä oppia läksyjä muille aloille. Meillä on nyt ilmailupaketti pöydällä. Kaikki ovat tietysti iloisia, että sinne jotain tapahtuu ja niin edelleen. Mutta siinäkin uskon, että jos ajatellaan yksityiskohtia, niin täytyy tarkastella myös tätä toista lähestymistapaa, että päästään ilmailupaketissa eteenpäin. Haluaisin myös sanoa, että jos ajatellaan tätä ensimmäistä pilaria, teknistä pilaria, niin minulla ei ole enää mitään syytä siihen, että miksi tätä teknistä pilaria voitaisiin nyt päättää. Siitä pitäisi päättää mahdollisimman nopeasti. Me olemme luvanneet että heti kun kompromissi saavutetaan lokakuussa neuvostossa, Euroopan neuvostossa, että tästä kolmannesta pilarista sitten automaattisesti suhteellisen nopeasti haluamme välittää sen parlamentin ja sitten 18. joulukuuta se tehtiin. Se, mikä vielä puuttuu, on komission lausunto. Komissiolta sitä vielä kysyttiin. Siellä on tiettyjä ongelmia, mutta se kyllä meidän luvattiin ensin, että lausunto nyt tulisi nopeasti että täysistunto parlamentissa helmikuussa voisi hyväksyä tämän teknisen pilarin. Toivon, että niin myös tapahtuu. Ei ole mitään syytä tätä viivästyttää. Olemme kaikki optimistisia ja ollaan lähellä koko paketin ratkaisua ja tekninen äh, teknistä pilaria tässä ei voida enää viivästyttää. Tästä olen vakuuttunut. Olen myös vakuuttunut siitä, että jos kunnioitamme sitä, mitä aiemmin on päätetty, tämä lähestymistapa neljättä pakettia kohtaan, mistä puhuttiin lokakuussa, se mitä neuvostossa päätettiin lokakuussa, kuten sanoin, niin että siinä on mukana myös parlamentin filosofia, niin sitten kyllä hyvin nopeasti päästään loppumaaliin asti trilogissa ja sitten koko paketista voitaisiin päättää maaliskuussa. Kiitoksia ja komission reagio on kyllä näki, ymmärsivät sen ja kasvot sanoivat kaiken, että täytyy nyt ponnistella. Ismail, minä halusin vain erään asian selkeyttää. Kysymyksessäni olisi pitänyt osoittaa komissiolle eikä niinkään neuvostolle. Mutta minä omalta osaltani annoin selvän vastauksen. Kyllä se oli riittävän selvä. Olisi hyvä, jos komissio ottaisi kantaa tähän, mutta puheenjohtaja. Minä kyllä näin, että he kuulivat eh, tämän. Nyt sitten Alankomaiden ministeri um, <clears throat> Thank you, Mr. Chair, and maybe. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan ensimmäisen kysymyksen hollanniksi. Vannerkampin kysymykseen. Het emissiedossier. Vannekampin eh. kysymys oli sellainen, että siinä puhuttiin päästöistä. Muun muassa oli sitä mieltä, että nyt pallo on parlamentilla terveenä äänestettävä ehdotuksesta. nämä kaksi muuta teemaa. Puitedirektiivin tarkistaminen. Katsotaan, mitä tämä tuo tullessaan. Vielä on mahdotonta sanoa. Lisäksi on tämä Euroviisi direktiivi. Me teemme kaikkemme, jotta nämä neuvottelut jatkuvat. Tämä ei koske ainoastaan liikenne- neuvostoa. Myös ympäristöneuvosto työstää asiaa, mutta minä tulen seuraamaan tätä hyvin tiiviisti. Mitä tulee sisävesiliikenteen rahoittamiseen ja siihen, että nämä ovat kokonaisvaltainen osa integroitua järjestelmää. Minä olen tästä yhtä mieltä. Minä tuen tätä ylläpitoa ja parannustöitä on rahoitettava ja TNT neuvotteluissa vuonna 2016 me pyrimme saamaan sisävesi liikenteen myös ohjelman piirin. Olen sitä mieltä, että moni osallistuja tuli olemaan sitä mieltä, että tämä on tärkeä aihe. Hertogin kysymys liittyen TTIPiin. liikenne ja eritoten meriliikenne on tärkeä osa TTIP-neuvotteluja EUn kannalta. Nämä ovat vielä käynnissä, joten TTIPin vaikutuksia liikenteeseen on vielä mahdoton arvioida. Yleisesti ottaen, te kysytte minun henkilökohtaista näkemystäni, niin no siitä pitäisi keskustella myöhemmässä vaiheessa. Minä edustan nyt useita maita, mutta olen sitä mieltä, että TTIP tulee vaikuttamaan positiivisesti, sikäli kun se avaa uusia markkinoita EU-liikenne sektorille. Henkilökohtaista näkemystä sinun tulee kysellä myöhemmin. Täällä kysyttiin, mitkä ovat aloitteemme liittyen tieliikennepakettiin, tieliikenneasian, niin tässä vaiheessa ei ole mitään lainsäädäntöehdotusta pöydällä meidän puheenjohtajakauden aille ei sellaista ainakaan kaavalla. Komissio esittää meidän puheenjohtajakauden jälkeen oman ehdotuksensa Bausin puheenjohtajakaudella näitä asioita sivuttiin ja tärkeimmät keskustelut käytiin sen asian tiimoilta. Ainakin moni jäsenvaltio oli sitä mieltä, että sosiaalisesta ulottuvuudesta ei tule luoda uutta lainsäädäntöä, vaan on parempi, että pannaan täytäntöön olemassa olevat asetukset ja lainsäädäntö liittyen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tämä Ruotsin kysymys liittyy tähän. Monet jäsenvaltiot panevat täytäntöön nämä sosiaalisen ulottuvuuden eri lainsäädännöt eri tavalla. Komissio tulee käsittelemään tieliikennepaketissa näitä sosiaalisia ulottuvuuksia mutta en vielä tiedä missä muodossa. Voitte kenties pyytää komissiolta selvennyksiä tähän aiheeseen liittyen. Ertog puhui myös kiitteli meitä. Vannekam kiitteli myös sitä, kuten muutkin valiokunnan edustajat, siitä, että itse olevat autot ovat meidän pohjatakan esityslistalla. Itse ohjautuvien autojen suhteen on paljon asioita käsiteltävänä. Se on tärkeä aihe. Se voi vähentää polttoaineen kulutusta, se voi vähentää onnettomuuksia, se mahdollistaa sen, että kapasiteettia käytetään tehokkaammin ja on hyvä, että pyysitte komissiota käsittelemään aihetta teidän täysistunnossa. Meidän tavoitteenamme on päästä jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärrykseen. Tätä voisi kutsua vaikka Amsterdamin julistukseksi. Mitä me teemme sen suhteen, mitä tulee sääntelyn tai sääntelyn poistamiseen? Mitä minkä asioiden suhteen on vielä parannettava. Kenties yksityisyys, turvallisuus ovat sellaisia asioita, jos voitaisiin parantaa lainsäädäntöä ja sääntöjä voitaisiin purkaa tiettyjen asioiden suhteen. Tämä ei välttämättä liity tämän parlamentin toimintaan, mutta Viinin sopimuksen, Viinin sopimuksen mukaan kädet on pidettävä ratissa. Ja no, joitain asioita tulee muuttaa. Minä haluaisin, että kaikki jäsenvaltiot tukevat hankkeet. On tärkeää, että me toimimme yhtenä rintamana toisin kuin junien suhteen, kun turvallisuusjärjestelmä joutuu muuttamaan, kun ylittää rajat. Olisi hyvä, että Eurooppa voidaan yli voidaan kulkea ilman erilaisia järjestelmiä. Täällä puhuttiin satamiin liittyvästä lainsäädännöstä 2014 vuoden lainsäädännössä noudatetaan komission ehdotusta, mutta tässä on helpotettu hallinnollista taakkaa. Ei ollut helppoa päästä yhteisymmärrykseen, mutta Italia sai omalla puheenjohtajakaudellaan ehdotamalleen tekstille laajan tuen. Komissio kutsui tätä ratkaisua pragmaattiseksi ja laajalaiseksi, ja tämä on se lähtökohta, josta me lähdemme neuvotteluihin parlamentin kanssa. Kuten sanoin, minä odotan innolla neuvottelujen alkamista. On valitettavaa, että mandaattia ei saatu tai ei myönnetty vielä äänestyksessä. Minä toivon, että asiat parlamentissa piakkoin. Siller kysyi, mitkä ovat aikomukset rautatiepaketin suhteen, varsinkin markkinapilariin liittyen. Baus vei sanat suusteni sanoessaan, että kyseessä on kompromissi eri maiden välillä. Voidaan siis sanoa, että kukaan ei ole kovinkaan tyytyväinen tähän kompromissiin, mutta silloin kun kompromissi saatiin, kaikki olivat tyytyväisiä siihen, että kompromissi saatiin aikaiseksi. On luonnollista, että parlamentin jäsenet esittävät omia toiveitaan. Meidän on käytävä syvällisiä keskusteluja siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Minä todellakin toivon, että me onnistumme siinä, että me löydämme yhteisymmärryksen pääsiäisen mennessä tämän markkinapilarin suhteen. Sitä kysyi myös maahanmuutosta. Olen nostanut asian esille jo aiemmin. Miten maahanmuutto liittyy rajapolitiikkaan, liikenteeseen, liikennekustannuksiin. No tämä ei ole liikenneministerineuvoston esityslistalla tämä on kuitenkin tärkeä aihe ja meidän on pidettävä mielessä ne vaikutukset, mitä eri neuvostoissa käsitellyt aiheet, miten ne pätevät muiden neuvostojen aiheisiin. Tämä ei liity sitä maahanmuuttoon, vaan tämä koskee myös muita sektoreita. Meisner puhui siitä, kuinka tämä ilmailu takalukko saadaan avattu sanottua. No, mielellänihän minä olisin se, joka sanoi, että nyt umpikujasta on poistuttu, mutta on tiede, tiedostettava, että Gibraltar kiista on kahden jäsenvaltion välinen kiista. Neuvosto auttaa sikäli kun se on mahdollista. Meillä ei ole virallista roolia tässä asiassa, kuten tiedätte. Tämä liittyy valtionpäämiehelle ja ulkoministerille tässä vaiheessa mutta mikäli ratkaisu on löydettävissä, mikäli me voimme ojentaa auttavan käden, niin me mielellämme olemme hyödyksi poistamassa niitä esteitä, joita on. Ja olen valmis liikuvan asian suhteen eteenpäin. Clear Sky, matkustajarekisteriasia tässä on todellakin äh, painetta sen suhteen, että päästään eteenpäin, mikäli teillä on ehdotuksia sen suhteen, miten päästään eteenpäin, niin olkaapa hyvät vain ja kertokaa. Lisäksi täällä puhuttiin siitä, miten Pariisin sopimuksen puitteissa käsitellään sitä, että ilmailu ei kuulu sopimuksen piiriin. No, suoraan sanottuna ilmailu- ja meriliikennealojen kannat uuteen ilmastosopimuksen olivat pitkään hämärän peitossa. On tärkeää, että että ilmailuala myös kantaa oman kortensa kekoon sen suhteen, että hiilidioksidipäästöt vähenevät. Olen sitä mieltä, että on meidän vastuu korostaa tätä siten, että kansainvälisen siviiliilmailujärjestön kokema paine jatkuu tässä vaiheessa. Meidän on myös pidettävä mielessä muita liikennemuotoja. Moisner puhui myös tästä integroidusta lippujärjestelmästä. Tämä on osa neljättä rautatiepakettia. Tämä on tärkeä tavoite, mikäli me haluamme tehdä julkisesta liikenteestä houkuttelevamman. Kysymys kuuluukin, onko tärkeää, että tämä säädellään asetuksen avulla vai onko tässä muita mahdollisuuksia edetä? Vaatiiko tämä EU-tason asetuksen? On olemassa esimerkiksi paljon kaupallisia sovelluksia, joita kehitellään, ja kenties markkinat voisivat itse hoitaa tämän asian. Kramer puhui liikennetilastoista. Hän on rautatiefani. Hän on myös itse ohjautuvien autojen kannattaja. En tiedä, puhuiko hän rautateistä vai ihan tavanomaisista teistä Alankomaiden puheenjohtajakaudella mielellään päästäisin eteenpäin tämän asian suhteen. Tämä on ollut umpiko, 2014 vuodesta lähtien. Ja toivomme, että parlamentti voisi äänestää asiasta sen suhteen, että tästä asiassa eteenpäin. Ja lisäksi, vaikka neuvosto on sitä mieltä, että nämä parlamentin vaatimat tiedot kerätään kyllä jo useamman pääosaston toimesta. Nyt olen ymmärtänyt, että parlamentin vaatimat tieto otetaan mukaan yhteisymmärrysasiakirjan muodossa siten, että tässä edetään muulla kuin, muun kuin lainsäädännön avulla eteenpäin. Meidän on katsottava miten asian suhteen edetään. Tässä on puhuttu, että tämä ehdotus vedetään pois, mikäli yhteisymmärryksen ei päästä vuoden 2016 alkupuoliskolla. Kramer puhui myös näistä Versenlahden valtioiden mandateista ja tästä reilusta kilpailusta. Hän puhui ilmailukilpailusta ja sen kilpailusta – rautateiden kanssa ja myös ilmailualan sisäisestä kilpailusta. Olen sitä mieltä, että monenväliset neuvottelut voivat olla hyvä väline, jotta voidaan käsitellä työoloja, ympäristöasioita, kansallisia intressejä ja rajoja. Ja se, että reilun kilpailun turvallisuuden, omistajuussuhteiden suhteen päästään yhtenäisempään sääntelypohjaan ja EU-ta miellyttävämpään ratkaisuun. Moniväriset neuvottelut ovat tärkeä osa lähestymistapamme. Lundgren kysyi Alankomaiden lainsäädännöstä, mutta eilen kerran minä en ole täällä Alankomaiden ministerinä, vaan minä olen täällä kaikkien liikenneministerien puheenjohtajana. Hän oli huolissaan kabotaasiin lainsäädännöstä ja hän käytti näitä euroalueen siltoja sen suhteen, että kuinka helppoa on kiertää lainsäädäntöä. Me olemme puhuneet tästä, kun puhuimme tieliikennepaketin sosiaalisista ulottuvuuksista – Mielestäni kyse ei ole uudesta asetuksesta, vaan siitä, pannaanko eri jäsenvaltioissa asiat täytäntöön samalla tavalla, kuinka asiaa valvotaan. Mihin suuntaan meidän on mentävä, kuinka me työstämme tätä. Tilanne on erilainen eri maissa. Tämä on asia, johon meidän tulee puuttua ensin. Ja sen jälkeen on katsottava, onko asioita, joita tulisi säännellä. Näin me sovimme liikenne neuvostossa Nämä asiat selvitetään ennen kuin penätään uutta sääntelyä. Mikäli teillä on ehdotuksia, olkaa hyvät ja esittäkää niitä. Me katsomme sitten, voidaanko niitä viedä eteenpäin. Hyvä puheenjohtaja, luulen, että vastasin kaikkiin kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon. Nyt meillä on vielä puoli tuntia aikaa ja minulla on vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä. Jokaisella on puolitoista minuuttia aikaa puhua lyhyesti ja napakasti ja sitten ministerillä on vielä mahdollisuus vastata. Ja sitten meillä on ollut hyvä keskustelu. Mielestäni se on tähän mennessä ollut oikein hyvä. Ja jatkamme keskustelua. Georges Bach, puolitoista minuuttia. Ja, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut Luxemburgin ministerille François Bauchille ja hänen työntekijöilleen. Heidät täytyy ottaa mukaan näihin onnitteluihin. He ovat tehneet hyvää työtä. Tuletko sinä Luxemburgista, sanoo puheenjohtaja. Ei, täytyy vain tunnustaa tosiseikat, sanoo puhuja. Niin, eh, haluaisin kiittää häntä myös hänen selkeästä lausunnostaan rautatiepaketista. Mekin pelkäämme, että nyt yritetään purkaa tämä kompromissi ja takaoven kautta ottaa mukaan uusia ehdotuksia. Mekin äh, tunnemme, että tällaista painetta on ja on näitä äh, pelkäämme tätä ja siksi on hyvä, että Luxemburgin äh, puheenjohtajavaltio noudattaa samaa linjaa yhdessä Alankomaiden kanssa. Haluaisin kysyä François Bauchilta, millainen tulos näillä äh, päästöarvo äh, kysymyksillä oli äh, komitologiamenettelyssä. Me olimme pettyneitä, kunnianhimon taso oli kovin alhainen. Miten tässä päästään yhteisymmärrykseen? Ja sitten, kun on kyse sosiaalidumppauksesta, haluaisin kiittää teitä siitä, että teitte aloitteen mm, tieliikenteen teen tavarankuljetuksessa, että järjestitte äh, äh, tämän tapahtuman sosiaalidumppauksesta. Sitten Alankomaan äh, puheenjohtajavaltiolta haluaisin kiittää. Ähm, miten näette jatkokehityksen sosiaalitumpauksessa. Se on mielestämme tärkeä aihe ja en olisi kovin tyytyväinen, jos tähän vain päättyisi tämä asia. Ja sitten vielä kysymys e-, esiriistä ja yhtenäistä eurooppalaista ilmatilasta ja matkustajien oikeuksista esiristä ei eh, ole puhuttu. Se on kuitenkin erittäin eh, tärkeää. Eh, kiitoksia ja pyydän anteeksi, että meni vähän yliaikaa. Niin, tiedän, että tämä, minäkin keskeytin nyt Lucy Anders. Kiitos ja kiva nähdä teidät täällä erityisesti molemmat maat itse asiassa, kun ajatellaan, että nyt olisi oikea sitoumus ympäristöystävälliseen liikenteeseen. Ja toivon kyllä, että kaikki jäsenvaltiot EU-ssa ja puheenjohtajakaudet osoittaisivat samaa sitoumuksen tasoa. Ja sitä varten haluaisin onnitella teitä työstänne, jota teitte huhtikuussa älykkäästä kaupungeista ja liikkuvuudesta. Se on monien valiokunnan jäsenien sydäntä lähellä ja olen varma, että olette tietoisia tästä päätöslaselmasta, joka joka tästä hyväksyttiin joulukuussa. Haluaisin kysyä siihen liittyvistä näkökohdista. Toivottavasti otatte sen mukaan, mukaan työhön. Sosiaalinen osallistuminen ja sitten myös vammaisten pääsy näihin välineisiin. Ja subsidiariteetti myös. Nyt jos vahva puheenjohtaja vaan ja komissio ottaa johtoaseman ja osoittaa kovasti, että miten tärkeää julkinen liikenne ja osallistava liikenne on tärkeää erityisesti kaupungissa. Monet meistä olemme allekirjoittaneet kirjallisen julkilausuman tästä tieliikenneonnettomuuksien tavoitteesta. Sehän on niin suuri ongelma EU:ssa. Niin, olisi kovan avuksi, jos voisitte kommentoida, että voitaisiinko komissiota kehottaa tekemään enemmän tässä asiassa. Yliopistomenopista näyttö on sellainen, että siellä missä tavoitteita on, niin se on todellakin avuksi. Yli 200 000 ihmisten elämää muuttavaa onnettomuutta joka vuosi eu ja tämä täytyy todellakin hoitaa tämä asia. Ja kaikki jäsenet täällä tänään ja kaikki kuulijat, jos nyt joku meitä kuuntelee ehkä ei. Mutta sanoisin vain, että kirjoit, allekirjoittakaa nyt tämä julkinen tai tämä vetomus. Thank you. Kiitoksia Jackie Foster. Kiitoksia puheenjohtaja. Valtaisa kiitos myöskin Luxemburgille. Luxemburg on tehnyt erinomaista työtä ja tämä asia, joka sanottiin, että ei pitäisi tehdä liikaa liian lyhyessä ajassa, on paljon tehokkaampi tapa toimia ja Alankomaat varmaan seuraa tässä. Kaksi kommenttia ilmailupaketista. Ensinnäkin minä olin esittelijä, kun käsitellään lennokkien siviilikäyttöä, ja tämä löytyy tästä Äh, jason uudistuksesta. Meillä oli kovasti äh, puoluerajat ylittävää tukea tälle asialle ja toivon, että komissio äh, seuraa tätä parlamentin linjaa. Toinen asia, jonka nostan esiin, koska puhuitte kilpailusta. Alankomaat järjestivät ensimmäisen, loivat ensimmäisen monikansallisen yhtiön vuonna 1602 ja he ovat Ähm, suuria kaupankäyjiä olleet maailmanlaajuisesti. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun päätämme linjoistamme, koska me emme voi määritellä sitä, miten kolmansien maiden äh, lentoyhtiöt rahoitetaan. Me haluamme äh, oikeudenmukaista kilpailua, mutta eivät kolmannetkaan maat voi sanella meille, miten me toimimme EU-ssa yritystämme suhteen. sanoisin, olkaa varovaisia, koska äh, lähi idän toi, lentoyhtiöt ovat suurempia mm, A380 ja 350 ja Airbusien ostajia e, Euroopassa, joten meillä täytyy olla kyllä hyvää keskustelua, mutta kyllä katson tätä erittäin tarkkana. Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne, voimme olla hyvin rakentia ja varmasti saatte ECRn tuen tässä. Kiitoksia. Kiitoksia, Pavel Telitska. Uh, thank you, Mr. Chairman, and I will save you time. Kiitos, säästän aikaa. Tämä ei ole niinkään kysymys, vaan kommentti. Haluan kiittää Bausia hänen ponnisteluistaan Luxemburgin puheenjohtajakaudella. Täällä on monet kiitokset kuultu ja rouva ministeri toivotan teille kaikkea hyvää teidän puheenjohtajakaudellenne. Tsekeillä ja hollantilaisilla on tietyssä asiassa samanlaisia piirteitä, ja tämä on suorapuheisuus, nämä kolminkantaneuvottelut sen suhteen, että te haluaisitte valjastaa sisämarkkinalueen potentiaalin käyttöön, niin minä sanoisin kyllä nyt, että neuvosto on kulkemassa nimenomaan vastakkaiseen suuntaan. Mielestäni tässä ei pitäisi puhua tandemista, vaan tässä pitäisi olla jopa tällainen pyörä, jossa on useampikin kuski kuin vain kaksi. Mutta on tärkeää, että parlamentti otetaan huomioon ja parlamentin kantetaan huomioon. Tässä ei nimittäin olla valjastamassa sisämarkkinoiden potentiaalia käyttöön, vaan tässä ollaan antamassa millä tahansa ehdolla sopimukset kenelle tahansa. Minä olen sitä mieltä, että neuvoston olisi nyt luotava nämä selkeät rajat. Meidän punainen lanka on se, että edunsaajan ei tule olla se, loppukäytön ei tule olla se, joka tässä kärsii. Olen varma, että moni on yhtä mieltä täällä, ja tähän mennessä neuvoston kanta on ollut pettymys. Me haluamme eteenpäin, mitä nopeampi, sen parempi, mutta ei millä, ta- ei millä tahansa ehdoilla. Kiitoksia Karimadelli. Merci, euh, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin todellakin onnitella väistävää väistänyttä puheenjohtajavaltiota Luxemburgia. Te olette todellakin tehneet äh, tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa. Te osoititte kykynne ja varsinkin sitomuksenne kulkea eteenpäin. Ja haluaisin onnitella teitä historiallisesta tapahtumasta, jonka taustalla te olitte liikennevaliokunnassa, nimittäin tämä julkilausuma pyöräilystä. Minä olen kestävän kaupunkiliikenteen puolesta puhuja ja olen seurannut asiaa tiiviisti. Mielestäni te veitte asiaa todella päättäväisesti eteenpäin ja minä toivon, että Hollannin, Alankomaat kaudella ottaa viesti viestikapulan tämän asian suhteen. Miten te olette toiminut sen suhteen, että te viette tätä asiaa eteenpäin? Rova ministeri mainitsi asian ja minulle kestävän kaupunkiliikenteen esittelijänä tämä särähti minua korvaan. Nimittäin kaupungeissa kärsitään näistä saastepiikeistä ja tämä Volkswagenin päästöskandaali ei ole vielä mitään siihen nähden, mitä tuleman pitää. Te järjestätte kestävän kaupunkiliikenteen foorumin keväällä. Minä haluaisin, että asian suhteen tehdään konkreettisia päätöksiä. Emme voi enää pelata kansalaisten terveyden kanssa. Ja nimenomaan COP21 suhteen te sanoitte, että te tulette tarttumaan härkää sarvista liikennepäästöjen suhteen siten, että tämä historiallinen päätös todellakin kantaa pitkälle. Päätän nyt puheenvuoron, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin, että tämä sosiaalisen polkumyynnin asia otetaan todellisen käsittelyn. Äh, Marie-Christina Kiitoksia. Marin Kristiin Arutu. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri Baus, Luxemburgin puheenjohtajakauden päätteeksi voidaan todeta, että paljon puhetta ja paljon sitoumuksia oli esitetty, mutta tulokset ovat mielestäni ohuenlaisesti. Nämä hankkeet ovat usein ainoastaan pelkää puhetta, johtuen siitä, että liikennesektorin ja myös muiden alojen suhteen Euroopan unioni ei pysty vastaamaan globalisaation tuomaan haasteeseen, ja on nähtävissä, kuinka jälkijunassa tietyissä neuvotteluissa ollaan, ja tämä johto nimenomaan byrokratiasta ja sääntelystä, joita on mahdoton ymmärtää. Minä haluaisin, että neuvosto esittää konkreettisia ratkaisuja, joiden suhteen kaikki jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä. On totta, herbaus, että muutama asia jäi mieleen teidän tänne, muun muassa tämä pyöräilyasia, se on konkreettinen kestävä ratkaisu, ja lisäksi se, että liikennepolitiikan tulee olla linjassa COP21 sopimuksen tavoitteiden kanssa. Minä olen ranskalainen ja ranskalaiset rakastavat pyöräilyä. He, meillä on muun muassa Ranskan jo, mutta tämä ei ole mitenkään ensisijainen huolenaihe. Siksi minä puhunkin nyt rouvaministerille, äh, ministeri Schulzille, Alankomaiden puheenjohtajakaudella tulisi keskittyä ilmailulaiva- ja autoteollisuuden äh, puolustamiseen koska kansainvälinen kilpailu rapauttaa nämä alat ja sekoittuu yhdysvaltalaisten ja aasialaisten kilpailu, kilpailijoiden voitoksi. Tämä kansainvälinen ilmailualan päästövalvonta, jäisivätkö eurooppalaiset yhtiöt tässä kärsijöiksi ja muut muiden maiden yhtiöt hyötyisivät tästä? mitä tulee väkivaltaiseen maahanmuuttajien aluksiin nousuihin, niin mitä aiotte tehdä asian suhteen? Minulla olisi vielä kysymys ministerille, hyvä puheenjohtaja. Monet kollegat pitivät asiaa pilailuna, mutta Ranskan lehdistössä on tuotu esille viime joulukuussa tehtyä päätöstä, liittyen, liittyen siihen, että autokoulun opettajat olisivat tarjonneet palveluitaan seksuaalisia palveluita vastaan. Minä halusin kuulla, että tämä on todellakin pilailua. Tämä esitettiin lehdissä Ranskassa. Minun täytyy nyt kyllä keskeyttää, ei tämä käy. Jos muut pitävät kiinni puolentoista minuutin puheajasta, niin ei onnistu se, että toiset puhuvat kaksi kertaa niin paljon. Silloin syrjitään muita. Minä koputin nuijalla kaksi kertaa, että te kuunnellut. No niin, sillä edustaja Lukas. Niin, kaksi asiaa alkuun Puheenjohtajamailla on yhä vaikeampaa, kun tarkastelemme näitä ongelmia, joiden kanssa Eurooppa painii, haasteita, joiden edessä ollaan, ja Euroopan kansalaisten odotuksia. Nyt kun analysoi puheenjohtajamaan työtä, niin ei ole varmaan käynyt niin, että joku puheenjohtajavaltio olisi avannut ja sulkenut asian käsittelyn samalla kaudella, mikä osoittaa, että nämä asiat ovat vaikeita ja näitä. Ja vaikea löytää ratkaisuja, jotka olisivat kaikille eurooppalaisille eduksi. En nyt kuitenkaan käsittele niitä teemoja, joista kollegat jo puhuivat, kuten tätä yhteistyötä eurooppalaista ilmatilaa ja niin edelleen. Kaikki tiedämme, että liikenteessä on miljoonia työpaikkoja, miljardin liikevaihto ja kaikki olisivat alaa kehittää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tässä kysymys rouva ministerille, kun en ole ihan samaa mieltä kollega Bakkarin kanssa, joka puhui sosiaalisesta polkumyynnistä. Sellaista termiä ei nimittäin taloustieteessä ole, mutta tietysti olen sitä mieltä, että tällaista lieveilmiöiden kanssa täytyy olla tarkkana, mutta kaikki asetukset, ehdotukset Tietysti niissä on yhteiskunnallisia asioita mukana, mutta Eurooppa ylipäänsä on hyvin sosiaalisesti suuntautunut ja itse asiassa rajoitamme kehitysmahdollisuuksia firmalle. Ne pakenevat Euroopasta ulkopuolelle. Miten, rouva ministeri, haluatte torjua sitä, että, tai edistää sitä, että voidaan luoda työpaikkoja ja edistää yrittäjyyttä? Nächstes Matthäus von Miltenberg. Kiitos Matthäus van Miltenberg. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi minä haluan kiittää Luxemburgia saavutuksistaan omalla puheenjohtajakaudellaan. Ja on hienoa, että te olette täällä tänään Alankomaan ministerin, Alankomaan ministerin kanssa. Minulla ei ole kovinkaan paljon aikaa. Jatkan siis hollannin kielellä. Rouva ministeri, kiitos tästä ilmailuhuippukokouksesta. Se oli todellinen menestys olen sitä mieltä, että tämä oli oivallinen alku teidän puheenjohtajakaudellenne. Minulla on kysymys liittyen ilmailuun. Viime viikolla ilmailuhuippukokouksen puitteissa jasa johtaja teki ehdotuksen, jonka ajatus oli se, että perustetaan eurooppalainen elin, joka on vastuussa ilmailuturvallisuudesta – ja tässä viitattiin ennen kaikkea äh, niin kutsuten konfliktialueiden ylittävät lennot. Mitä mieltä te olette tästä? Oletteko te valmiita nostamaan tämän kissan pöydälle? Ja oletteko te valmiita jatkamaan siitä, mitä ESAssa on? Kiitoksia sitten Deli. A Luxemburgin elnökség fél évvel során a közlekedési ágazat... Kiitoksia Luxemburgin puheenjohtajuuskaudella saimme aikaan paljon tuloksia liikennealalla. Erityisesti onnistuimme viemään eteenpäin rautatiepakettia, erityisesti tämä tekninen pilari. Olemme luottavaisia sen suhteen, että myös parlamentti mahdollisesti pääsee sen jälkeen, kuten ministeri sanoi, tämän asian voi asettaa esityslistalle ja keskustella teknisistä asioista. Tärkeää on myös, että teknisen pilarin lisäksi pääsemme poliittisella saralla eteenpäin. Haluaisin sydämesti kiittää Luxemburgin puheenjohtajuuskautta siitä, että se aloitte kolmikantaneuvottelut ja toivon, että niitä voidaan jatkaa Alankomaiden puheenjohtajuuskaudella seuraavan puolivuotiskauden aikana tämä paketti tulee saamaan kummatkin pilarit. Ja Sanon tämän henkilönä, joka on epp varjoesittelijä tästä aiheesta. Sitten haluaisin nostaa esiin eh, liikenteen sosiaalisen ulottuvuuden. Meidän eh, ryhmässämme avoimet markkinat ovat erittäin tärkeät ja epäreilun kilpailun torjuminen, mutta erilaiset sosiaaliset määräykset ja alhaiset palkat, joita on erityisesti Itä-Euroopan maissa, oikeastaan ovat markkinoiden väärinkäyttöä. Ehkä siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Pyytäisin, että Alankomaat käsittelisi tätä aihetta varovaisesti. Tässä oli kyse pelkästään rautatiepaketista, vaan se on tärkeää myös muita liikenneasioita silmällä pitäen. Toivotan menestystä. Kiitoksia. Sitten Marian Jean <clears throat> Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Luxemburgille puheenjohtajakaudesta. Ja meitä kiitän myös. Komissio on järjestänyt monia ehdotuspyyntöjä SEFin sisällä eri hankkeisiin. Ja 2016 vuoden loppuun mennessä jäsenvaltiot ovat velvoitettuja esittämään strategiansa liikenteessä. Part- siis kumppanussopimuksen sisällä, jos ei, niin eivät sitten saa enää eurooppalaista rahoitusta. Ensin ystävällinen pyyntö siis Ottakaa huomioon, että 2016 budjettiehdotu, 2017 anteeksi, budjettiehdotuksessa on tämä lisäraha SEFille, joka EFSistä on otettu pois. Sitten toiseksi ehkä pitäisi järjestää SEF-hankkeiden hyväksyttyjen sellaisten arviointi ja samaan aikaan sitten tarkasteltaisiin liikennestrategiaa, jotta voidaan nähdä, miten jäsenvaltiot ovat koordinoineet keskenään jotta näitä eurooppalaisia käytäviä voidaan käyttää, koska jos joku on idässä, lännessä, pohjoisessa ja etelässä erillään, niin ei se auta kovin paljon EUta kokonaisuudessaan. Ja sitten lopuksi ainoa tapa ratkaista ilmailupaketti on alkaa keskustelut. Jos näin ei tehdä, ei sitä ikinä ratkaista. Eli minun mielestäni, jos keskustelut aloitetaan kesäkuun mennessä, niin, tulos tulee. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt kummallakin ministerillä on vielä mahdollisuus vastata, mutta viisi minuuttia kumpaisellekin. Voin puhua varsin lyhyesti. Ainut kysymys, joka jäi auki, on Bachin kysymys. Bach, varo, valitettavasti teidän kysymyksen jälkeen joudun jälleen äh, puhumaan näitä kauniita sanoja. Tässä komitologian menettelyssä tilanne oli se, että Luxemburgin alankamaat tukivat Bienkowskaa loppuun asti sen suhteen, että olisi tiukemmat normit. Me ajamme takaa komission ehdotusta, muut eivät halunneet näitä tiukkoja normeja. Olen tyytyväinen, että tässä parlamentti on todellakin käyttänyt voimaansa ja sen suhteen, että parannetaan sitä, mitä komitologiamenettely toi tullessaan. Kiitoksia. Ja sitten rouva ministeri. Toivottavasti onnistun vastaamaan viidessä minuutissa, hyvä puheenjohtaja, koska paljon kysymyksiä on esitetty. Sitten yritän puhua vähän nopeammin. Raba kysyi sosiaalidumppauksesta ja emme me tietenkään ole unohtaneet, että tämä on erittäin tärkeä asia. Puhuimme tästä jo ehm, Euroopan komission eh, ja liikennehallintojen johtajien eh, kokouksessa, joka järjestettiin viime viikolla, ja odotamme nyt komission ehdotusta myöhemmin tänä vuonna. Emme tule unohtamaan tätä tärkeää aihetta aina kun voimme, niin keskustelemme siitä. Sitten kysyitte minulta esirin kehityksestä liikennealalle. Voin antaa pitkän vastauksen vai lyhyen vastauksen. Se on erittäin tärkeä väline, erityisesti koska se antaa mahdollisuuksia esimerkiksi puhtaan äh, energian infrastruktuureille, äh, laivojen äh, vihe, ympäristöystävällisemmäksi muokkaamiselle nyt on liian aikaista tehdä, antaa selkeitä tietoja, mutta on tärkeää nähdä, että eri välineitä voidaan käyttää tulevana aikana. Edustaja Andersson ja edustaja Deli korostivat kaupunkiin liikkuvuuden, vihreän liikkuvuuden merkitystä. Se on meillekin tärkeää, siksi järjestämme epävirallisia kokouksia liikenneneuvoston aikaan. Samaan aikaan se on ensimmäinen kerta. Tämä antaa meille mahdollisuuden eh, keskustella ei vain liikkuvuudesta, eikä vain ympäristökysymyksistä, vaan yhdistää älykäs ja vihreä liikkuvuus. Ja sitten subsidiariteetti voi joskus olla ongelma, mutta minä korostan aina sitä, että on tärkeää, että vaihdamme parhaita käytänteitä. Emme aina vain luo uutta lainsäädäntöä, vaan vaihdamme parhaita käytänteitä. Se on erittäin tärkeää myös Euroopalle. Sitten liikenneonnettomuudet, liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet. Tämä on osa tieliikennepakettia Minun puheenjohtajana esityslistalla ei ole mitään nyt, mutta me keskustelimme tästä mm, viime lounaalla komission kanssa kaikkien osallistuvien maiden kanssa. Tämä on ollut alankemaille aina erittäin tärkeä aihe, mutta se kuuluu siis tieliikennepakettiin. Sitten oli kysymys edustaja Fosterilta puhumatta lennokeista. Lennoket tulevat olemaan osa neuvotteluja e, e, ilmailupaketista, joten teidän tekemänne työ on varmasti hyvä pohjaa, jota voidaan käyttää neuvotteluissa. Sanoitte, että meidän pitää olla varovaisia kilpailukyvyn suhteen, koska tulee olemaan vaikeaa varmistaa se, että kolmannet maat ovat myös avoimia ja reiluja toiminnassaan. Me tulemme tietenkin keskustelemaan tästä ja siitä, miten määritellään reilu kilpailu, kun annamme komissiolle mandaatin. Edustaja Pavel Tiglitschka ei esittänyt minulle kysymystä. Hän sanoi, että on tärkeää, että asiakas hyötyy, kun käydään neuvotteluja lentoliikenteestä, ja tässä hän on tietysti aivan oikeassa. Edustaja Dallin kysymykseen vastasinkin, ja edustaja Arnattu kysyi minulta kansallisesta ajokortista, mutta tämä on kansallinen kysymys, eikä minun tarvitse mielestäni nyt ole asia minun vastata siihen liikenneneuvoston puheenjohtajana. Edustaja Juska, toivottavasti lausui nimenne jokseenkin oikein. Hän sanoi minulle, että on tärkeää, että katsotaan myös kilpailukyvyn toiselle puolella, eikä yritä ainoastaan säännellä kaikkea, mitä tulee sosiaaliseen polkumyyntiin. Me puhumme aina oikeudenmukaisista työskentelyolosuhteista. Mm, ehkä tärkeää nähdä tämä asia siltä kantilta eikä niinkään sosiaalisen polkumyynnin näkökulmasta. Ehkä tämä auttaa teitä. Herra Van Milseberg kysyi eh, minulta eurooppalaisesta organisaatiosta, joka haluaa olla vastuussa kaikista turvallisista lentoalueista. Ja me otamme tämän huomioon, kun katsomme tätä EASA-asetusta. Tämä on ehkä mielenkiintoinen ehdotus, kuten tiedätte, tämän MH17 onnettomuuden jälkeen, niin tämä on tärkeä aihe ei vain meille, Alankomaille, vaan myös monille muille valtioille Euroopan unionissa. Tämä on varmasti osa Äh, kun tehdään ESA, EASA 4-asetusta. Mutta minä en ole täällä nyt Alankomaan edustajana, vaan ähm, neuvoston edustajana. Äh, unohdinko jonkun? En. Dank. Äh, Kiitoksia. Kiitoksia ensinnäkin siitä, että olitte täällä, että vastasitte. Ähm, Kiitän myös jäseniä osallistumisesta. Sydämelliset kiitokset. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Äh, katsottiin sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Kiitoksia vielä siitä, että olitte täällä tänään.